Ja sitten seuraavaksi esityslistalla herra Jakoliinon mietintö aiheena Euroopan syyttäjän virasto. Ensin esittelijä saa puheenvuoron neljä minuuttia. Grazie, signora Presidente. Kiitoksia puhemies ja komission jäsen. Jo montaa vuotta on keskusteltu mahdollisuudesta, että luotaisiin eurooppalainen syyttäjävirasto. Eli pitää vain tukea komission aloitetta, että heillä on mielenkiintoinen viestin, vahvan viestin rakentaakseen tällaisen yhteisen rikosjärjestelmän lainsäädäntöpaketilla, jossa on Eurojust ja syyttäjävirasto, joka tietenkin myöskin katsomalla Olafin uudistusta. Parlamentista tätä on käyty, katsottu monta kertaa. Tästä on myöskin Krim-valiokunnassa, jossa oli yleisesittelijänä. Ja siellä katsottiin prioriteettilistaa koko ohjelmalle. Näille, ja annettiin suosituksia komissiolle ja jäsenvaltioille aina vuoteen 2014-2019 aikana, kuinka voidaan taistella järjestettä rikosta vastaan unionissa – jotta voidaan seurata seuraa näitä rikoksia ja ottaa ne huomioon, koska ne loukkaavat unionin rahoituksellisia etuja. Tässä pitää pystyä sitä myöskin petoksia vastaan tehostetulla oikeus- ja poliisviranomaisten yhteistyöllä. Täällä petetään satoja miljoonia euroja, joka taas olisi pois sitten sosiaali- ja yhteisöpalveluista – että tällä olisi jotenkin huomattava tukimahdollisuus Euroopan unionin toimijoille, mutta tämä menee sitten korruptioon ja rikosjärjestöille. Pyydän, että Rova Reding tekee nopeasti Jervastin ja Olafin kanssa yhteistyötä komission jäsenten kanssa myöskin Täällä on tehty myöskin paljon kompromissiehdotuksia yhdessä muiden eh, edustajien kanssa, jossa on katsottu vaikka syytettyjen suojelua, epäiltyjen suojelua. Ja olemme myöskin esittäneet tavallaan kriittisenkin kantamme siitä, kuinka voidaan hyväksyä todisteet ja todisteiden hyväksyminen oikeudenkäynnissä. Tietenkin Myöskin pitää taata menettelytakeet takeet, ja pitää luoda oikea rakenne tälle järjestelmälle. Pitää myöskin antaa kansallisille tuomistumille valvontamahdollisuuksia ja antaa mahdollisuus myöskin välittää se eteenpäin. Tässä on paljon tehtävää komissiolla ja neuvostolla. Ja komission jäsen, huomenna me Toivottavasti äänestämme tämän väliaikaisen mietinnön puolesta, jossa on tietenkin parlamentin todellinen kanta esettynä. Haluamme eurooppalaisen syyttäjäveroston, joka voisi toimia hyvin, joka voisi käyttää paremmin eurooppalaista pidätysmääräystä ja myöskin järjestysmääräyksiä. Pyrimme näin luomaan yhteisen rikosoikeuden alueen Euroopassa ja myöskin rahanpesun vastaisen toiminnan puitteissa pyrimme luomaan enemmän avoimuussääntöjä, jotka sallisivat sen, että syyttäjäviranomainen voisi nopeammin ja helpommin katsoa epäil- epäilyttäviä, rajat ylittäviä varoisiirtoja, jotka voivat liittyä ehkä petokseen tai korruptioon. Tää jo olemassa oleva lainsäädäntö jotenkin on tuonut hyviä tuloksia suhteellisuusperiaatteen puitteissa – mutta tämä voidaan jatkaa eteenpäin, eteenpäin tästä. Kyllä tarvitaan tiettyjä askelia eteenpäin ja petosten vasta taistelu unionissa, koska unionin resursseja voidaan käyttää aina paremmin ja hyödyllisemmin kansalaisten edun mukaisesti. Kiitoksia. Signor Jacolino, and on behalf of the Commission... Euroopan komission nimissä varapuheenjohtaja Vivian Reding. Kiitoksia puhemies arvoisat parlamentin jäsenet. Ensin haluaisin sanoa, kuinka kiitollinen olen parlamentille, sen esitellä ja varjoesittelylle. He ovat tätä katsoneet parlamentin äänen kuulluksi varsin varhaisessa vaiheessa koko prosessia. Tämä on selkeä merkki terkeydestä ja kiireellisyydestä, jotta voidaan kehittää parhaimmat välineet, jotta voidaan suojella EU-budjettia rikollisilta. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet rakentavassa mielessä tähän erinomaiseen väliaikaismietintöön ja haluamme kiinnittää huomiota parlamentin sanoihin huomiota otamme huomioon sen suositukset, kun neuvotellaan neuvoston kanssa. Meillä on yhteinen velvollisuus, velvollisuus toimia rikosta vastaan, joka kohdistuu EUn taloudellisia etuja vastaan. Petokset jäsenvaltiossa, jotka vaikuttavat EU-talousarvioon, johtavat huomattaviin taloudellisiin menetyksiin. On arvioitu, että kyseessä on useat sadat miljoonat eurot joka vuosi, mutta petokset heikentävät myös Euroopan kansalaisten luottamusta heidän toimielimiinsä. Ja tämän takia meidän täytyy taistella korruptiota vastaan ja meidän pitää toimia rikoksia vastaan. Euroopan julkisen, tai syyttäjän virasto pyrkii vahvistamaan ja auttamaan jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät torjumaan rikollisuutta, joka kohdistuu EUn taloudellisiin etuihin. Ehdotus, jonka komissio viime heinäkuussa teki, johtuen parlamentin pyynnöstä, on myös osa uutta puitetta, jota olemme laatimassa. Siihen kuuluu petosten vastainen taisteludirektiivi. Tähän liittyy myös menettely tapaoikeuksia ja takeita, samoin uudistettu eurojust. Me olemme ehdottaneet yhden integroitua tai yhdenmukaista hajautettua mallia. Ensinnäkin pyritään välttämään se, että luodaan uusi kallis rinnakkaisrakenne, joka on raskas käytetään ja luotamme, äh, haluamme tukeutua myös kansalliseen asiantuntevuuteen, haluamme taata riippumatta syyttäjänviraston riippumattomuus ja puolueettomuus. Se on ehdoton edellytys, jotta voidaan varmistaa uskottavuus ja auktoriteetti uudella virastolla, toimistolla kaikki syyttäviraston toimet täytyy olla sellaisia, että niitä johtaa periaatteet, jotka löytyvät perusoikeuskirjasta mukaan lukien periaate oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja yhtäläistä oikeuksista oikeuden edestä, samoin oikeus, ettei joudu kahta kertaa oikeuden eteen samasta rikoksesta nibis in idem periaate. Haluaisin aivan erityisesti käsitellä kahta kysymystä, jotka liittyvät väliaikaiseen mietintöön. Öö, menettelytakkeet ja oikeudet. Olen samaa mieltä näistä kysymyksistä menettelyoikeuksien suhteen. Pitää noudattaa EUn minimioikeuksia, mitä tulee yksilöiden oikeuksiin rikosoikeudessa toimissa kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on avainelementti jotta Euroopan syyttävirasto voi toimia asianmukaisella tavalla. Ehdotettu asetus näin ollen pyrkii mahdollisimman korkeaan suojaan epäiltyjen kohdalla, joita vastaan on aloitettu rikosoikeudelliset toimet syyttävirastosta. Ja uskon, että tämä on olennaista, jotta voidaan tasapainottaa tutkimuksen ja sy- syytöstehtävän sy- sy- syyttäjäpuolta virastossa. Tämän takia olemme ottaneet mukaan avaintekijänä ehdotukseen vahvan suojajärjestelmän epäiltyjen oikeuksia tu- suojataksemme, joka tukeutuu EUn lainsäädäntöön näissä kysymyksissä samoin kansalliseen oikeuteen ehdotettu asetus antaa uusia oikeuksia suoraan epäilylle henkilöille, joita voidaan yhdistää kansalliseen oikeuteen, esimerkiksi oikeus kerätä ja esittää todiste aineita, todistusaineistoa sitten, mitä tulee oikeudelliseen uudelleen tarkasteluun. Kansalliset tuomioistuimet ja se voidaan antaa ennakkopäätösmenettely EU-tuomioistuimesta. Tämä tulee varmistamaan kattavan oikeudellisen seurannan tason ja yhdenmukaisen asetuksen soveltamisen kautta unionin alueen. Kuitenkin komissio on avoin pohtimaan muitakin vaihtoehtoja, että voidaan vahvistaa oikeudellista tarkastusmahdollisuutta, kun neuvotellaan neuvoston kanssa mukaan lukien mahdollisuus sille, että tuomioistuin, eu tuomioistuin saa vahvemman roolin. Haluaisin myös kertoa teille, että minulla oli erittäin erittäin hyvä keskustelu ministereiden kanssa tästä ehdotuksesta viime viikon oikeusasiain neuvostossa puheenjohtajavaltio Kreikka huolella oli laatinut kolme kysymystä, jotka se esitti ministeriöt, jotka kattivat rakenteen, työjaon ja, ja menettelytakeet tämä, tämä osoitti vahvaa tukea tälle tavoitteelle ja johti siihen, että voidaan harjoittaa jatkotoimia teknisellä tasolla. Minä olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että mitä enemmän jäsenvaltiota osallistuu tähän eurooppalaisen aloitteeseen, sen paremmin veronmaksajien rahoja pystytään suojelemaan kaikissa jäsenvaltioissamme. Ja hiljattaiset tapa- neuvottelut neuvostossa antavat minun ymmärtää, että ehkä on tilaisuus sille, että moniakin jäsenvaltioita tulee mukaan tämän hankkeen taakse, ja mielestäni tämä onkin varsin hyvä uutinen. Komissio tämän takia on avoimin mielin ja seuraa neuvotteluita ja pyrkii kohtuullisen järkevään kompromissiin. Löydökset ja suositukset joita löytyy teidän mietinnöstänne, ne tulevat johtamaan myös siihen, että keskustelu etenee tässä mielessä. Kiitos. Much, Vice President Reding. Now... Kiitokset ähm, varapuheenjohtaja Reding. Kollega Lamassuur ei näytä olevan vielä paikalla, joten pyydänkin sitten kollega Gressler ottaa puheenvuoron. Frau Kommissarin, No on häpeällistä, että neuvosto ei osallistu tähän keskusteluun, mutta tämähän on äh, hyvin äh, merkittävä koko tälle tapahtumalle. Se, että puhutaan eurooppalaisista uusista viranomaisista, jotka ovat jo heti alusta alkaen ylikuormitettuja ja sen vuoksi ovat uhkana kansalaisten turvallisuudelle ja eurooppalaisella rahalla ei saada mitään. Ja tämä kaikki kymmenen vuoden keskustelun jälkeen. Minua hämmästyttää nyt tässä, mitä komissio tässä esittelee ja, ja mitä tässä ylipäätään tehdään. Joten tässä koko alkulähtökohta on tavallaan se, että ei ole puututtu siihen, mikä ei vieläkään toimi. Minä olen esittänyt viisi tarkistusta liittyen äh, siihen, millä tavalla tässä toimitaan ja millä tavalla me saisimme esimerkiksi eurooppalaisen rikoslakiasetuksen ja, ja sen lisäksi, että poistettaisiin äh, viran, EUn äh, viranomaisten koskemattomuus, koska minusta esimerkiksi EUn työntekijöiden täytyisi olla hyvänä esimerkkinä muille. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Gressle. Kiitokset, Rova Gressle. Sitten kollega sehr Kiitos puhemies, komission jäsen. Te sanoitte, että mitä maksaa, jos meillä ei olisi lainkaan tätä eurooppalaista syyttäjävirastoa. No, aika paljon. Mutta Miksi tilanne on näin? On vain oikeastaan viisi tilannetta, missä meillä on ollut, että olisimme voineet syyttää eurooppalaisesti. Ja kyllä silloin on erittäin hyvä, että me saisimme aikaan tällaisen hyvän, tehokkaan välineen, jolla voisimme taistella esimerkiksi petoksia vastaan. Mutta kuitenkin tässä on suuria esteitä liittyen esimerkiksi tähän keltaiseen korttiin. Minä olen tehnyt oman lausuntoni oikeusasioiden valiokunnalle ja nimenomaan pyrkinyt yhdistämään Europolin, Eurojustin ja Olafin. Tässä on tehtävä vielä aika paljon, että saamme johdonmukaiset oikeudelliset puitteet. Mutta siis yleisesti ottaen sanon, että selkeästi kyllä Euroopan syyttäjäviraston perustamiselle, mutta meillä on vielä pitkä tie edessämme. Regner, Kiitokset. Nyt poliittisten ryhmien nimissä ensimmäisenä Rova Holmaier EPPstä. Frau Kommissarin, ich bin Puhemies, komission jäsen, olen tyytyväinen siitä, että komissio hyödyntää nyt toimivaltuuksia taistellakseen raskasta rikollisuutta vastaan. Me olemme parlamentissa usein, samoin kuin esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun vastaisessa erityisvaliokunnassa puhuneet tästä rikollisuuden vastaista taistelusta ja siitä, miten suuret taloudelliset intressit EUlla on tässä. Minun täytyy sanoa, että ymmärrän kollega Greslen pettymyksen oikein hyvin, koska tässä ehdotuksessa ei ole mitään selkeitä taloudellisia eikä sisällöllisiä toimivaltuuksia. Järjestäytynyt rikollisuus ihmiskauppa, huumekauppa ja muut rikollisuuden lajit on rahoitettava EUn budjetista. Ja toivon, että tässä myös otettaisiin huomioon nämä kaikkein tärkeimmät asiat ja, ja jaettaisiin virat niiden kesken. Tällä hetkellä syyttäjävirastolle ei ole suunnitteilla ylimääräistä henkilökuntaa, joten Eurojust joutuu hoitamaan tämän kaiken. Sen lisäksi hoitamaan myös äh, muut tehtävänsä. Meillä on 2513 äh, henkilöä, ja kymmenen vuoden kuluttua he kykenevät käsittelemään huomattavasti vähemmän näitä asioita, koska henkilökuntaa tulee vähenemään. Minusta tämä ei ole kovinkaan realistista ja tilanne on ihan samanlainen Europolissa. Kiitokset. Seuraavaksi eh, herra, äh, Rova Sippel äh, Demareista. Kiitos. EUn taloudellisia intressejä vastaan tapahtuneet rikokset iskevät aina suoraan Euroopan veronmaksajiin ja sen vuoksi minun ryhmäni tukee eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamista. Komission ehdotus sellaisenaan kuin se tässä on, on kuitenkin ongelmallinen, koska yhtäältä me haluamme eurooppalaisen syyttäjäviraston, jolla on laajat toimivaltiot, valtuudet, ja toisaalta eh, me kuitenkin asetamme tietyt vähimmäisstandardit Euroopan tasolla mutta emme ole sitäkään saaneet vielä päätöstä. Tässä kuitenkin tarvitaan molempia. Se, että rikoksentekijät saadaan oikeuteen ja samalla huolehditaan kuitenkin rikoksentekijän oikeuksista. Me voimme vain tukea tai hylätä tällaisia selkeitä määritelmiä. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan näitä asioita. Koko tämä menettelytapa täytyy laajentaa ja harmonisoida. Syyttäjäviraston täytyy olla riippumaton ja samanaikaisesti se tarvitsee kuitenkin tehokasta oikeusapua syytetyille. Me tarvitsemme myös määritelmää siitä, koska Euroopan syyttäjävirasto saa toimia sekä myös säännöt liittyen esimerkiksi todisteisiin, mutta se ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että todiste todistajalainsäädäntö vedetään minimitasolle. Ja eikä tässä saa olla kysymys ainoastaan EUn taloudellisista intresseistä. Meidän mietinnössämme otetaan esiin myös se, että näitä asioita täytyy käsitellä edelleen myös neuvostossa. Me haluamme taistella tehokkaasti rikoksia vastaan EU:ssa, mutta samanaikaisesti täytyy parantaa EU:ssa myös oikeusvaltiostandardeja. Ja tähän liittyen Kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi tässä olla mukana, muuten tällä koko toimenpiteellä ei ole mitään järkeä. Kiitoksia Rova Sippel. Seuraavaksi äh, Rova Weber alle. Kollegat, ensiksi haluan kiittää esittelijä hänen työstään ja myöskin varjoesittelijäkollegoita omasta panoksestaan. Komission ehdotus on hyvä. Tulevaisuudessa EU voi varmasti hyötyä tällaisesta ehdotuksesta rikosoikeudellisella alalla, jos luodaan tällainen julkinen syyttäjän virasto, joka takaa EUn intressien suojelun. Se on ensimmäinen askel vasta tässä prosessissa. Kuitenkin tämä saattaa kuitenkin johtaa siihen, että jäsenvaltiot eri tavalla haluavat osallistua tähän prosessiin, joka johtaa todelliseen Eurooppa-prosessin eh, etenemiseen myöskin rikosoikeudellisella alalla. Nyt on pantava merkille, että useat jäsenvaltiot ovat jo ilmoittaneet vastahakoisuutensa tähän mm, asiaan osallistumisesta. Itse asiassa tästä on kuitenkin jo keskusteltu vuosia sitten, ja tämä on ollut mukana jo perustamissopimuksessa tämä ajatus. Samanaikaisesti pitäisi myöskin ottaa mukaan eh, molemmat eurooppalaiset lainsäätäjät neuvostot neuvosto ja parlamentti. Tästä syystä, vaikka oikeusperusta tämän viraston perustamiselle antaa neuvostolle mahdollisuuden tehdä päätöksen ja parlamentin vain antaa suostumuksen, niin toivon, että kuitenkin tässä ei millään lailla poljettaisi ihmisten perusoikeuksia ja tässä myöskin parlamentilla on siis yhteinen päätösvalta asiassa. Huomenna äänestämme siis tästä asiasta. Haluamme vähettää vahvan viestin neuvostolle. Jos näitä toimielimiä luodaan, niin meidän täytyy tietysti myöskin saada sellaista, taata sellaiset puitteet, että oikeussuojakeinot toteutuvat ja että myöskin omaa oikeus, ihmisoikeuslainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä toteutetaan. Olen varma siitä, että erityisesti solidaarisuuden ja luottamuksen hengessä voimme jatkaa tätä työtä. Thank you very much, colleague Weber.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 tehdä tehtävänsä sen sijaan, että käytettäisiin rahaa joka vuosi tällaiseen uuteen byrokraattiseen toimielimeen. Se ei olisi varmasti yhtä tehokasta ja tämä ehkä aiheuttaisi myöskin toimivaltuusongelmia ja myöskin intressien ristiriitoja. Haluaisin sanoa, että näitä keskusteluita käytiin jo jonkin aikaa sitten ja sen vuoksi perustamissopimuksen mukaan on nyt mahdollista perustaa tämä virasto. Minä en usko, että se millä tavalla se perustetaan on mikään byrokraattinen toimielin sen vuoksi, että se tulee todellakin toimimaan jäsenvaltioiden syyttäjien kautta. Se mitä minä sen sijaan haluaisin olisi, että Euroopan parlamentin lainsäädäntöoikeudet olisivat suuremmat. Kiitos. Seuraavana vihreistä herra Albrecht. Kiitokset ja kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille. Tämä on hyvä merkki, tärkeä merkki. Työtä on jatkettava, mutta neuvosto on kuitenkin poissa täältä ja meidän vähettämä viesti pitää kuitenkin tulla myöskin neuvoston korviin, mutta jos se ei kuuntele meitä nyt, niin ehkä emme voikaan antaa suostumustamme tälle asialle. Joitakin edellytyksiä myöskin on, jos haluaa vaikkapa enemmän rajat ylittävää yhteistyötä, joka on tarpeellista, niin sitten tarvitaan myöskin sitä, että meillä on yhteiset standardit Euroopan unionissa. Ja täällä, jos kaikki puolueryhmät yhdessä olemme nyt päässeet tiedotusoikeuteen ja myöskin moniin muihin etuihin näissä menettelyissä parlamentin ja neuvoston äh, työn kautta, niin senpä takia nyt on hyvin tärkeää myöskin miettiä seuraavaa askelta. Tietosuojadirektiivissä äh, suuri osa äh, tästä parlamentista ei halunnut mennä eteenpäin, mutta nämä ovat kuitenkin ennakkoedellytys sille, että tätä virastoa voisimme rakentaa ja sitä todella kipeästi tarvitsemme. Albrecht, since you mentioned... Kiitokset edustaja Albrecht, koska te mainitsitte neuvoston poissaolon asia, jonka myös kollega Gressli otti esiin, niin haluaisin vain suositella, että puhutte asiasta poliittisissa ryhmissä ja poliittiset ryhmät ovat järjestäneet tämän esityslistan järjestyksen. Sitten seuraava. Kiitos eh, puhemies. Minä olen tehnyt ehdotuksen, että parlamentti ei hyväksyisi tätä komission ehdotusta ja minä toivon, että näin me teemme. 14 kansallista parlamenttia 11 eri jäsenvaltiossa ovat eh, esittäneet keltaista korttia komission ehdotukselle. Kansalliset parlamentit ovat sitä mieltä, että tämä ehdotus ylittää lähipäätösperiaatteen ja menee liian pitkälle. Jotkut parlamentit ovat sitä mieltä, että tämä ehdotus estää tiettyjen jäsenvaltioiden oman päätä tavallaan siitä, mitä rikoksia ne vievät oikeuteen. Ja jotkut puhuvat siitä, että tässä on kysymys myös oikeus turvan heikentymisestä. Minä olen tästä samaa mieltä. Minusta komissio ei voi toimia tällä tavalla. Komission ehdotukselle Ihmisille ei pidä näyttää ainoastaan keltaista korttia, vaan se pitää viheltää ulos täysin. E Kiitos ja... Kiitos. Jos nyt EU pyrkii tähän, niin brittihallitus on jo ilmoittanut, että se ei tule tähän järjestelmään mukaan, mutta hallitus on myöskin ilmoittanut, että se lähtee mukaan tähän kolmen tähän, tähän poliisijärjestelyyn. Kuten jo sanoin eilen, nämä ovat hyvin vaarallisimpia, ovat kaikki vaarallisimpia meidän vapauksillemme. Mitä tulee Britanniaan, niin syyttäjävirastosta pois jääminen on todella tärkeä kysymys. Syyttäjällä on käytössään kaikki olemassa olevat juridiset instrumentit mukaan lukien pidätysmääräys sekä myöskin uudet instrumentit, kuten vaikkapa tutkintamääräys.

Tietysti eh, tietenkään heillä ei ole nyt sitten valtaa Isossa Britanniassa, mutta heillä on kuitenkin se vapaa valta päättää näiden instrumenttien käytöstä. Tory-vetoinen ehm, hallitus ei voi eh, millään lailla hyväksyä tätä eh, Iso-Britanniassa ja senpä takia pyrimmekin nyt kuitenkin samaan asian käyttöön ikään kuin takaovesta, mutta on myöskin mahdollisuus jäädä pois näistä 35 toimenpiteistä, mutta jotta todella asia toteutuisi, meidän täytyy jäädä pois kokonaan Euroopan unionista ja senpä takia pyydänkin, että 27. päivä toukokuuta äänestätte UKIP-puoluetta. Bonanini, από τους μη Grazie, Presidente. Herra Bonanin. Puhemies, kun käytän puheenvuoron, Euroopan syyttäjäviraston perustamisesta haluan luonnollisesti aluksi esittää kiitokset esittelijälle herra Jakolinolle ja muille. Ja samalla haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että eurooppalainen syyttäjävirasto on turvallisuuden, oikeuden ja vapauden alueelle eh, lisäarvoa tuottava tekijä ja siksi toivonkin, että saamme neuvoston kanssa aikaiseksi yhteisymmärryksen meidän on entistä tehokkaammin panostettava petosten vastaisen kamppailuun. Se on valitettavan ikävä vitsaus euroalueella ja ylipäätään Euroopan unionissa. Siksi eurooppalaisen syyttäjäviraston perustaminen, johon kaikki jäsenmaat osallistuisivat kansallisen edustuslaitoksen tuen myötä, olisi hyvä asia ja se olisi hyväksyttävä yksimielisesti neuvostossa. Taloudellisten etujen eh, merkitys on tärkeää, mutta sen kautta ei kuitenkaan saa unohtaa myöskään sitä, että syyttäjäviraston tarkoituksena on myöskin pitää huolta Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta – ei saa siis pelkästään tyytyä toteamaan, että kansalliset jäsenvaltiot valvovat syyteenvirastoa. On tärkeää myöskin äh, taata sen kokonaisvaltainen toiminta. Teille on esitetty kollega Albrehtin toimesta sinistä korttia vai onko se edeltävälle puhujalle? Emme voi enää palata taaksepäin, mutta jos te haluatte esittää kysymyksenne Bonaninille, niin voitte sen tehdä. I raised my blue card to Mr. Tämä kortti on Rova Karille ja haluaisin kysyä häneltä. Ja te varmasti panitte sen myös merkille. No, uh, of course if I... Niin, jos olisin nähnyt, niin olisin antanut teille puheenvuoron. Minä sain teidän pyyntönne myöhässä ja hän on jo lähtenyt salista. Uh, siis, uh, kuulin aikaisemmin häneltä, ehkä hän voi nyt vastata. Siis ilmeisesti ei ole tarvetta uh, rajat ylittävälle yhteistyölle, eikä ole tarvetta myöskään parannuksiin, mutta tähän mennessä kuitenkin olen kuullut syyttäjiltä ja minä vihreänä tietysti puolan kansalaisvapauksia ja niin poispäin, mutta olen ymmärtänyt myöskin, että tarvitaan parempaa yhteistyötä syyttäjän toimessa ja näissä oikeudellisissa menettelyissä. Haluaisinkin siis kysyä. Haluaisin siis tietää, kuinka he haluaisivat tätä tilannetta parantaa. But, uh, uh, uh Bonanini. Kollega Bonanini ei kykene eikä hän edes voi vastata toisen kollegan puolesta. Joten me jatkamme nyt eteenpäin muihin puhujiin ja annan puheenvuoron kollega Fossille. Vielen dank. Kiitos. Ajatus eurooppalaisesta oikeastaan äh, syyttäjävirastosta on oikeastaan aika hyvä. Eurojust-uudistuksen esittelijänä haluaisin kuitenkin painottaa, että tässä on vielä erittäin paljon avoimia kysymyksiä, jotka on ensin selvennettävä ennen kuin lähdetään tekemään asetusehdotusta uusiksi näille molemmille toimielimille. Sen vuoksi sitä ennen on monta asiaa selvitettävä. Ensinnäkin se, miten tämä Eurojustin uudistus äh, miten se vaikuttaa siihen uudistukseen, jos meillä on tässä vahvistettua yhteistyötä. Ja sen lisäksi, mikä on sitten tämän vahvistetun yhteistyön perusta, sehän on tavallaan ristiriitainen. Ja toisaalta sitten, mitä vaikutuksia olisi syyttäjäviraston perustamisesta Eurojustin budjetille? Ja sitten nämä yleiset rikos perusteet liittyvät myös kaiken näköisiin menettelytapoihin eri maissa ja siihen, millä tavalla tässä lähdetään harmonisoimaan. Sen lisäksi on huomioitava lähipäätösperiaate, kansalliset oikeudenkäytännöt ja perinteet ja periaatteet. Käytännössä, käytännöllisessä työssä uskon, jos me toimeenpanisimme sen sellaisena kuin tämä nyt tässä on esitetty, se johtaisi valtaviin ongelmiin kuka esimerkiksi saa tehtävän, kuka, mikä valtionsyyttäjä saa tehtävän äh, itselleen, eikä tässä ole vielä minkäännäköistä rikosoikeudellista asetusehdotusta ja mitä tapahtuu sitten syytetyn äh, oikeuksille ja turvalle ja sopiiko tämä ylipäätään äh, tähän koko oikeusperiaatteeseen? Periaatteessa siis kannatan, mutta tässä on erittäin paljon asioita, jotka on selvitettävä ja niin pitkällä ei vielä olla. Sinadelfos López Aguilar. Ja sitten López Aguilar. Kiitos puhemies. Minulla oli äh, mahdollisuus toimia oikeusministeriön Espanjan hallituksessa äh, siinä yhteydessä, kun käsiteltiin artiklaa 96 Euroopan syyteviranomaisen perustamista. Kaiken kaikkiaan äh, tämän toteuttaminen on hyvä asia ja se, että Euroopan parlamentti äh, suhtautuu asiaan myönteisesti, kansalaisvapauksien valiokunta niin ikään, tämä on oikea suuntaan menevä askel. Eli syyttäjäviranomainen, joka voi suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja ja myöskin jakaa oikeutta ja puuttua rajat ylittävän rikollisuuteen. Kaiken kaikkiaan kyse on siis hyvästä asiasta. Tämä toisaalta liittyy myöskin Eurojusti Olafin toimintaan ja näiden toimielinten demokratisoimiseen sillä tavoin, että myöskin kansa, kansallisten jäsenvaltioiden syyttäjäviranomaiset olisivat mukana. Millä tavoin tämä käytännössä toteutetaan, jotteivät intressit ja, ja työ mene ikään kuin päällekkäin? Se, että lainsäädännöllinen toiminta Euroopan parlamentin ja syyttäjäviranomaisen välillä pidetään korkealla tasolla on tärkeää ja sen pitää myöskin käytännössä toteutua. Ja sitten edustaja Binev. Госпожо puhemies, minä tuen tätä ehdotusta. Se parantaa kansalaisten luottamusta EUn toimielimiin ja tuo takeet siitä, että laki on äh, Euroopan unionissa kaikille sama, erityisesti niissä maissa, niin kuten vaikkapa Bulgariassa tai muissa, jossa syyttäjän viranomaista pidetään korruptoituneita. Ja varmasti myöskin maana, jossa poliitikot käyttäytyvät rosvomaisesti. Myöskin siellä varmasti kohtelu tulee olemaan asianmukaista. Mitä tulee sitten poliittisiin nimityksiin, niin tämähän on tähän mennessä hallinneiden puolueiden tavaramerkki. Tämä syyttäjävirasto on tae siitä, että koskemattomuus, riippumattomuus ja rehellisyys takaa taka toteutuvat. Sitten edustaja Skurria. Kiitos puhemies. Tämä on askel eteenpäin. Eurooppalainen syyttäjävirasto Kysymys on valmisteltu Euroopan komissiossa ja myöskin Euroopan parlamentin jäsenen toimesta, herra Jakolinen toimesta ollaan ottamassa todellakin askeleita eteenpäin. Jotta syyttäjävirasto ja viranomainen toimisi jouhevasti tulevaisuudessa, on varmistettava se, ettei siitä tule missään tapauksessa byrokraattista lisää. Tarvitaan joustavuutta, nopeita päätöksiä, äh, selkeitä tutkintatoimia äh, ja mahdollisia selkeitä rangaistuksen langettamisia, jos niin äh, jos niitä tarvitaan. Tämän tarkoituksena on antaa lisäarvoa oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueelle ja myöskin perusihmisoikeuksien lisääminen on tämän kaiken taustalla. Toisaalta Myöskin jatkuvasti kasvavaa rajat ylittävää rikollisuuteen on mahdollista puuttua entistä tehokkaammin tämän syyttäjäviranomaisen ja viraston kautta. Usein ei pystytä rankaisemaan rikollisia, koska erilaiset kansalliset oikeuskäytännöt ovat törmäyskurssilla. Nyt Niinpä tarvitsemmekin tällaista yhteistä eurooppalaista syyttäjävirastoa, joka pystyy toimimaan Euroopan laajuisesti ja takamaan myöskin hyvät tulokset. Signor Carona. Ja sitten edustaja Carona. Tila. Puhemies, Eurooppalaisen syyttäjäviraston perustaminen olisi ensimmäinen tärkeä merkittävä askel eteenpäin, joskaan se ei kuitenkaan vielä ole lopullinen askel, kun puhumme yhteistyöstä eri Euroopan jäsenvaltioiden välillä. Se on välttämätön nimenomaan rikosoikeuden alalla. Askel on tärkeä, koska sen kautta meillä on, meillä on mahdollisuus harmonisoida eri lainsäädäntöjä, aivan niin kuin herra Jako Liino totesi omassa mietinnössään, nimittäin sitä oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueeksi. Tätä kautta pystytään kitkemään rikollisuutta, joka jo pitkään on ylittänyt kansalliset rajat. Näyttääkin siltä, että rikolliset ovat olleet paljon nopeampia kuin kansalliset jäsenvaltiot. Ne ovat, he ovat ylittäneet rajat entistä nopeammin. Siksi meidän on syytä ottaa kurssi kohti tätä yhteistä hanketta, joskin se edellyttää sitä, että kaikki toimivat mahdollisimman rohkeasti, kun näihin yhteisiin haasteisiin pyritään löytämään vastauksia. Kiitos ja sitten Koratsa Bild. Madam Commissioner. Puhemies, komission jäsen. Rikokset lisääntyvät rajat tavalla. Tarvitaan lisää yhteistyötä tämän torjumiseksi. Mihinkään rikollisten ei pitäisi päästä piileskelemään Euroopassa. Yleisen syyttäjän viraston pitäisi erityisesti keskittyä Euroopan unionia vastaan tehtyjen rahoitusrikosten käsittelemiseen. Tämä on hyvä asia, mutta kuitenkin vastuunjako jäsenvaltioiden Euroopan unionin välillä aiheuttaa paljon kysymyksiä ja samoin myöskin tämän lisäarvo. tämä vaikuttaa kansallisiin lainsäädäntöihin, koska tämä vaikuttaa hyvin syvästi rikosoikeudelliseen lainsäädäntöön, kuten vaikkapa oikeusuojakysymyksiin tai muihin mahdollisiin toimenpiteisiin. Ja se, että kansallisten viranomaisten ja eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen toimivaltuudet menevät sekaisin, niin se vie luottamusta koko tältä toiminnalta. Kuinka toiminta oikein voisi tällä tavalla tapahtua? Tutkinta pitäisi tapahtua tietysti kansallisen syyttäjän toimesta, jotta mitään päällekkäisyyksiä ei tulisi tietosuoja-asiat pitäisi taata, samoin myöskin epäiltyjen suojelu. Sen takia pyydänkin, että komissio miettisi uudelleen tätä asiaa ja esittäisi uuden, paremmin subsidiariteettia kunnioittavan ehdotuksen. Ja myöskin olisi muistettava tämä keltainen korttimenettely. Kiitokset sitten kollega Liberatskin pani przewodnicząca pani komisarz panie i panowie! kiitos puhemies komission jäsen tämä virasto perustetaan jotta voidaan syyttää rikoksista ja jotta voidaan tuoda oikeuteen ne jotka toimivat eun taloudellisia intressejä vastaan. tämän rakenteen pitäisi olla keskitetty ja sen tulisi perustua kansalliseen, jäsen, kansalliseen jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin. On paljon rikoksia, josta voidaan syyttää petos, korruptio, ALV-petokset, samoin kuin kaikki rikokset, jotka liittyvät rahastoihin, kohesiorahastoon, kulttuurirahastoon, erilainen äh, salakuljetus, esimerkiksi savukkeiden salakuljetus. Eli tilaa on tässä hyvin paljon toimia. Sitä huolimatta haluaisin kuitenkin keskittyä tähän hyvin selkeään jakoon toimivaltuuksissa Olafin, Eurojustin ja syyttäjäviraston välillä. Sen lisäksi on tehtävä läheisesti yhteistyötä myös jäsenvaltioiden kanssa. Kiitokset sitten edustaja Nikolson. Uh, arvoisa Kiitos puhemies. Uh, perustelu syyttäjän virastolle on ollut se, että EU-budjettia vastaan tehdään petoksia. Um, nämä uh, luvut ovat aika yllättäviä. Viime vuonna löydettiin 140 miljoonaa, jotka olivat menneet Kankkulan kaivoon itse asiassa luku lienee 12-kertainen. Onko tämä eurooppalainen syyttäjän virasto paras tapa petoksen torjunnaksi? En tiedä. Kysymys on, kysymys on siitä, sieltä miettiä. Uskon, että että ehkä olisi myöskin järkevämpää jatkaa poliisiyhteistyötä ja oikeustahojen yhteistyötä. Erityisesti Pohjois-Irlannissa luottamuspoliisiin on juuri liittynyt siihen, että paikallistasolla on annettu lisää valtaa. Minä olen varautunut tässä ja viime kuukausien aikana olemme nähneet, kuinka hauraita tällaiset prosessit ja kompromissit voivat olla. Jos ajattelen erityisesti omaa vaalipiiriäni, niin siellä huolenaiheita on ja niitä pitäisi kuulla avulla. Haluaisin myöskin sanoa, että äh, jos ajatellaan äh, petosten torjuntaa, niin kyllä sitä tarvitaan EU budjetin osalta, mutta että tällainen uusi kalliimpi toimielin perustettaisiin ei mielestäni ole välttämätön toimenpide. Kiitos. Thank you very much, colleague Nicholson. Kiitokset kollega Nicholson. Ja nyt sitten äh, seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Ensin Ensimmäinen u prvom redu želim reći da podržavam izvješće kolege. Ensin eh, haluan sanoa, että tuen tätä mietintöä ja eh, tuin myöskin komission aloitetta saman tien kun se julkaistiin. EUlla on budjettinsa ja on vain luonnollista, että meillä on myöskin eh, syyttäjän virasto, joka valvoo ja suojelee Euroopan unionin veronmaksajien rahoja ja myöskin rikosoikeudellisella alalla takaa asianmukaisen toiminnan. Pyydämmekin siis, että että tämä virasto olisi kansallisista hallituksista EU-toimielimistä riippumaton ja että myöskään mitään poliittista vaikutusvaltaa siihen ei harjoitettaisi. Haluamme myöskin, että subsidiariteettiperiaatetta noudatettaisiin, mutta tässä haluan sanoa, että subsidiariteettiperiaatetta ei pitäisi käyttää verukkeena, jotta pyrittäisiin häivyttämään joitakin tehokkaita tapoja vaikuttaa syyteenvirastoon tietysti jäsenvaltiossa. Tämä on realiteetti. Tämä mietintö on hyvä ja toivon mukaan kaikki tukevat sitä. Sitten Tomasic. Hvala lijepa iako se vrsto zalaem za jaanje suradnje izmeu pravosudnih tijela drava lanica prije svega u provedbi europskog. minä kannatan sitä että vahvistettaisiin yhteistyötä jäsenvaltioiden eri elinten välillä ja että me saisimme eurooppalaisen äh, suojelumääräyksen ja tutkimusmääräyksen ja minusta täytyisi olla mahdollista käynnistää oikeudellisia menettelyitä. Mutta meidän ei kuitenkaan tulisi eh, lähteä rakentamaan uutta toimielintä, vaan sen sijaan pitäisi tukea eh, kansallisia viranomaisia heidän työssään. Ja se, että käynnistetään eri, kahdella eri tasolla oikeuskäytäntöjä on, on eh, vaarallista, koska se luo oikeusepävarmuutta. Eli täytyisi tavallaan saada tukea siinä kansallisessa menettelyssä, eikä lähteä tässä kuormittamaan koko järjestelmää. Kiitos. Z tą pewnością uzasadnione jest rozgoryczenie tych wszystkich mówców, którzy wskazują, że Ymmärrän kaikki aiempien puhujien huolen aiheet sen, että EU ei tehokkaasti valvo taloudellisia etujaan, mutta nyt on mietittävä sitä, mitä haluamme tehdä, jotta olisimme tehokkaampia ja torjuisimme paremmin rikoksia. Mutta en usko, että tällaisen viraston perustaminen olisi hyvä tapa tässä toimia. Tarvitaan lisää joustavuutta siinä, kuinka koordinoidaan toimia ähm, kansallisten jäsenvaltioiden syyttäjänvirastojen äh, tontteja äh, hyvät käytännöt, koulutus, tiedonvaihto ovat hyviä keinoja. Ja mielestäni myöskin äh, tämän viraston luominen loisi paljon ongelmia tulisi myöskin törmäyksiä toimivaltuuksien ja toimintalohkojen osalta ja varmasti tämä myöskin lisäisi kuluja. Näinä kriisiaikoina meillä on varaa tähän. Ja sitten Stojanov. Kiitos puhemies. Kyllä, on loogista, että kun ryhdytään luomaan eurooppalaista syyttäjävirastoa, ollaan oikealla tiellä. Euroopan unionin etuja käytetään väärin hyväksi, mutta on mietittävä myöskin sitä, josko syyttäjävirasto toimii tehokkaasti. Jollei näin tapahdu, se syö varoja ilman, että varoilla saada mitään vastinetta. On myöskin mietittävä sitä, josko tulevaisuudessa tulee olemaan jonkunlainen eurooppalainen oikeus. Kysymys kuuluu siis, toteutuvatko nämä hankkeet? Vastaus on ei. Tällä hetkellä käytössä on 14 maan keltainen korttikäytäntö ja, ja siksi en usko, että tämä on kannattava hanke ja siksi toivonkin, että me joudu uusimaan tämän aamun kielteistä äänestystä. Lissabonskog ugovora Lissabonin sopimus. Lissabonin sopimus Lissabonin mukaan niin meidän pitäisi ottaa käyttöön eurooppalainen syyttäjävirasto, joka voisi toimia rajat ylittävästi. Toivottavasti tämä johtaa siihen, että me saisimme oikeudenmukaisuuden alueen EU-hun. On tärkeää paremmin koordinoida yhteistyötä Europolin, Olafin ja tulevan syyttäjän viraston kesken. On tärkeää, että me suojelemme meidän budjettiamme ja yhdessä taistelemme petoksia vastaan, koska petokset heikentävät kansalaisten uskoa unioniin. Siksi meidän täytyy pitäytyä perusoikeuskirjan sääntöihin ja myös huolehtia syytettyjen oikeuksista ja heidän oikeudestaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Sen lisäksi tarvitsemme lisää rahaa kulttuuriin ja urheiluun ja tästä sitä varmaan löytyy. Reading, the floor is yours. Ja sitten komission jäsen Reding, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puhemies. Haluan korostaa vain sitä, että syyttäjän virasto pohjaa artiklalla 86 perustamissopimuksessa. Se on erityinen artikla, jossa todetaan, kuinka äh, epätavallinen tapa äh, äh, lain laatimiseksi olisi käsiteltävä. Ja haluan kiittää parlamenttia sen rakentavasta tuesta tässä aloitteessa. Odotan innolla sitä, että tämä väliaikainen mietintö hyväksytään ja olen täysin samaa mieltä äh, siitä, että äh, julkista syyttäjävirastoa Euroopassa ei voida ajatella ilman, että myöskin syytettyjen oikeudet ovat selkeästi siihen ankkuroidut hyvin horisontaalisella tavalla. Olen ehdottomasti samaa mieltä tästä ja tämä on juuri yksi niistä syistä, miksi komissio on äh, tätä asiaa tähdentänyt ja Kiitokset parlamentille sen jatkuvasta tuesta, jotta myöskin nämä menettelytavalliset oikeudet tulevat hyväksytyksi ja myöskin välitetyksi neuvostolle niin, että voimme hyväksyä myöskin tuon vireillä olevan kysymyksen näistä menettelytapaoikeuksista. now Kiitokset varapuheenjohtaja Reding. Ja nyt sitten esittelijä Jakolin, olkaa hyvä. Sì, abbiamo ascoltato Kiitokset. Saimme eh, kuulla kriittisiä eh, ja vähemmän kriittisiä, myönteishenkisiä, eh, kannustavia kommentteja liittyen aiheeseen, joka varmastikin kiinnostaa myöskin kansalaisia. Kyse on periaatteellisesta arvosta, joka sisältyy Euroopan unionin sopimukseen. Eurooppalainen tuomioistuin on tärkeä, mutta samanaikaisesti kuitenkin on hyvä pitää mielessä se, että kyse on ikään kuin tahosta, jonka kanssa meillä on mahdollisuus käydä vuoropuhelua. Tämä on Euroopan komission ehdotuksen taustalla, joskin asia on vielä hyvin monimutkainen ja, ja ratkaisua vailla. Meidän on mietittävä sitä, millä tavoin saamme takeet siitä, että syyttäjäviranomainen toimii hyvin ja miten koko paketti rahoitetaan, miten saadaan aikaiseksi mahdollisimman pätevä syyttäjä, viranomainen. Tämä luonnollisesti edellyttää myöskin sitä, että koko OLAF käydään läpi ja, ja, ja sitä kautta saadaan myöskin lisää tukea unionia, unionin kohdistuvien petosten vastaisessa kamppailussa. Oikeuden käytö on oltava joustavaa ja tehokasta. Sen on perustuttava Euroopan unionin kansalaisten turvallisuuden vaalimiseen ja myöskin päätösten toteutumiseen. Tällä tavoin toimien Euroopan unionin kansalaiset voivat löytää uudelleen usko Euroopan unionin. Ja niin kuin selvä on, jos tähän suuntaan päädymme lähtemään, on kyseessä mitä ilmeisemmin askel eteenpäin myöskin Euroopan unionin kansalaisten kannalta. Toivon, että Euroopan syyttäjäviraston perustamishanke saa laajan tuen taakseen ja sitä kautta mahdollisuuden toteutua myöskin käytännössä. Kiitos. Nyt olemme keskustelleet tästä mietinnöstä ja kuten esittelijä itse sanoi, äänestämme huomenna kello 12. Nyt voimme sitten siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on komission ja neuvoston lausunno, julkilausumatta Turkia koskeva vuoden 2013 edistyskertomus.